teet ja kehottaa hallitusta tekemään yhteistyötä YK pääsihteerin kanssa tämän sisällön suhteen. Kiitos. No. Kiitokset komission jäsenelle. Keskustelu Sri Lankasta on päättynyt ja äänestys on heti tämän istunnon jälkeen. Seuraava asia esityslistalla on Azerbaijan. Ja edustaja Vergia saa avata keskustelun. Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude. Puhemies, yleensä en puhu ensimmäisenä, joten olen tässä hieman hämmentynyt. Jälleen kerran me tarkastelemme Azerbaidžanin tilannetta. Demokraattinen tilanne maassa on suhteellisen dramaattinen. Siitä huolimatta kyse on maasta, joka on merkittävä kumppani Euroopan unionin itäisessä kumppanuudessa. Oppositiopuolue ja kansalaisjärjestöt ovat todenneet, että maassa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia. Siellä erittäin rankalla kädellä tapahtuu myöskin korruptiota hallintotasolla. Unionin arvot teoriassa toteutuvat, mutta käytännössä kuitenkaan ei ole voitu ottaa opiksi arabimaiden kokemuksista. Meidän pitää asettaa vaatimuksia samoin kuin on asetavaatimuksia Libyan ja Tunisian hallitusten suuntaan. Arvoisa komission se meidän täytyy varmistaa, että demokratia voi palata tuohon maahan. Tämä täytyy olla ainakin vähimmäisvaatimus omalta osaltani. Päätösasema teksti, jonka olemme jättäneet, on tälle minimitason päätösasema esitys. Me emme ole olleet kovinkaan innokkaasti mukana tukemassa tätä tekstiä, ja tämä tulee näkymään äänestyksessä. Kiitos sitten herra Tänök. Kiitoksia. Azerbaijan on yksi puolue, puoliautoritäärinen valtio, jossa äh, viime joulukuun vaalit äh, antoivat äh, odotetusti äh, Alievin uuden Azerbaijan-puolueelle valtaisan enemmistön. Kuitenkin nämä vaalit eivät olleet riittävästi demokraattisen edistyksen tiellä. Vapau- ilmaisunvapaus oli rajoitettua ja poliittinen vuoropuhelu melkein mahdotonta tiedotusvälineen valvonnan takia. Nyksi meillä on uusia raportteja. Voisitko puhua hitaammin? Tulkit eivät pysy mukana. Uh, Nyt kuulemme uh, siitä, että tässä uh, ketään opposition edustajien ja eh, tiedotusvälineen edustajien puoleen. Eh, täytyy muistaa tämän hallinnon todellinen luonne Tämä on osa Itä-Euroopan kumppanuuttamme. Paperilla Azerbaidžan on sitoutunut ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaan, mutta päinvastoin on. Azerbaidžan käyttää hyvin paljon dollareita siihen, että se esittää ulospäin olevansa rauhanomainen hallinto, mutta minä en sitä aivan täysin usko. Edustaja Preda. Kiitos. Haluaisin aloittaa hyvistä asioista se, että nämä kaksi blogin nettipäiväkirjan pitäjää vapautettiin, mutta sen lisäksi tai muuten muilta osin tilanne on hyvin huolestuttava. Vainotaan toimittajia, ihmisoikeus, ihmisiä häiritään ja he saavat rikossyytteitä. Maalis- ja huhtikuun Bakun protestien jälkeen meillä on suuria epäilyjä Azerbaidžanin suhteen sen vuoksi, että Azerbaidžanhan allekirjoitti ihmisoikeus- ja perusvapausyleissopimuksen. Vaikuttaa siltä, että aseriviranomaiset eivät ymmärtäneet, että heidän on käytävä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa eikä tämän tule olla mikään tällainen painostusharjoitus hallituksen puolelta. Toivon kuitenkin, että voimme tehdä yhteistyötä Azerbaidžanin kanssa Eurolistin kautta. Esk. Kiitos ja sitten seuraavaksi edustaja Schake. Kiitos puhemies. Pidämme hyvänä sitä, että Adnan Hajizeh ja Emel Mimili on vapautettu vankilasta. Samalla totean, että tässä hyvät uutiset sitten olivatkin. Ilmaisun vapausta on rajoitettu. Rauhanomaisia mielenosoituksia maalis-huhtikuussa on tukahdutettu. Kansaisyhteiskunnan toimijat, media ja oppositiopolitiikot ovat joutuneet pelottelun ja häirinnän kohteeksi. Mielenosoittajia on viety keskellä yötä pidettyihin massa tuomioistuinkäsittelyihin. Asianajajia ei päästy lähetetty paikalle, eikä kenellekään kerrottu edes missä nämä tuomioistuin käsittelyt toimitettiin. Oikeusministerin päätöksellä lehtiä on estetty toimimasta. Kyse on ihmisoikeusloukkauksista, jotka täytyy saada loppumaan. Hallitus, hallitus menettää uskottavuuttaan loukkaamalla yleissopimuksia, joita se on itse allekirjoittanut mukaan Euroopan neuvoston ja yleissopimukset ja ihmisoikeusyleissopimukset. Tästä täytyy muistuttaa presidenttiä. Mikäli emme toimi näiden loukkausten suhteen, tällä tulee olemaan, tai mikäli hallitus ei tee jotakin, niin täytyy olemaan seuraamuksia suhteiden kannalta Euroopan unionin suuntaan. Seuraavaksi Lunacek. Paljon kiitoksia puhemies. Muutama päivä sitten Euroopan parlamentissa Brysselissä juhlimme eh, Euronestin eh, juhlavaa avaus päivää ja Azerbaijan on Euronestin jäsen ja se on sitoutunut ihmisoikeuksiin, demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen, kokoontumisen vapauteen, tiedotusvälineiden vapauteen e, ja myöskin neuvotteluissa Euroopan ja Azerbaijanin välisestä sopimuksesta heinäkuusta 2010 tämä on ollut voimassa ja siksi on todella kauhistuttavaa, miten Azerbaijan hallitus on viime kuukausina toiminut rauhanomaisesti mieltään osoittavia Eh, ihmisiä vastaan. Tässä on kyse nuorista ihmisistä, jotka ovat järjestäytyneet sosiaalisen median kautta. Heidät on eh, pidätetty ja tuomittu jopa kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistuksiin, koska eh, he ehm, osoittivat mieltään otsikolla huumeiden väärinkäyttö ja ainakin 23 ihmistä, jotka osoittivat mieltään, joutuivat yöllä ilman julkisuuden mukanaoloa ilman, että he saivat ja heidät tuomittiin viidestä kahdeksan päivän vankeusrangaistukseen. Tämä on todella uskomatonta ja nyt meillä on viiden suurimman puolueen päätöslauselmaa, jossa vaaditaan, että nämä ihmiset todellakin heti vapautetaan, että tiedotusvälineen vapaus, eh, kokoontumisvapaus, mielipiteen vapaus eh, varmistetaan. Kuten presidentti muutama vuosi sitten lupasi, hän sanoi, että yhtään eh, toimittajaa ei Azerbaidžanissa vainita. Hänen täytyy vihdoinkin pitää kiinni tästä lupauksestaan. Ja toivon, että ennen tätä parlamenttien välistä kokousta, joka on suunniteltu kesällä, todellakin vapautetaan kaikki mm, myöskin Eunulla Fatulayev, koska muuten tällä tulee olemaan seurauksia. Kiitos. Sitten poliittisten ryhmien puhujat. Kukaan EPP-ryhmän nimissä? Eh, děkuji, pane předsedo. Stav demokracia... Kiitos. Tilanne eh, Azerbaidžanissa on hyvin ongelmallinen. Kysymys on puhevapaudesta, medioiden vapaudesta ja monista muista asioista. Olemme nähneet paljon insidenttejä, ihmisiä kohtaan on hyökätty, olivat he sitten opposition edustajia tai toimittajia. Azerbaidžanissa, mutta myös muissa alueen maissa on nähtävä selkeästi se, että ihmisoikeusrikkomuksia ei millään muotoa voida hyväksyä, mikäli he haluavat päästä EUn kumppanuusmaiksi. Jos he näin haluavat, niin silloin heidän täytyy myös kunnioittaa EUn arvoja. Ja ihmisoikeusrikkomusten pitäisi silloin huolestuttaa koko, koko Etelä-Kaukasusta. Haluaisin muistuttaa teitä jännitteiden lisääntymisestä Azerbaidžanin ja Armenian välillä. Karabahissa. Ja tämä on muuttumassa turvallisuusriskiksi koko alueelle. Siksikin on tärkeää, että hyväksymme tämän päätöslauselmaehdotuksen nyt. Koska tämä ei koske ainoastaan Azerbaidsania, vaan meidän pitäisi olla proaktiivisempia koko tällä alueella ja antaa meidän kokemuksemme siellä käyttöön. Ja sitten sitten seuraavaksi edustaja Vigenin SND-ryhmän nimissä. It's true that this... Kiitos puhemies. On totta, että Azerbaidžanin tilanne on hankala. Meillä on syytäkin olla huolestuneita. Erityisesti haluaisin mainita, mainita Hajijevin tilanteen. Viranomaisten pitäisi ymmärtää, että rauhanomaiset mielenosoitukset ovat normaali osa demokraattista elämää ja että mielipiteiden ja poliittisten uskomusten pluralismi on tärkeä peruspilari demokraattisessa yhteiskunnassa. Toisaalta minun täytyy sanoa, että on ikävää, että Azerbaidžan ja valko ovat peräkkäin kiireisessä käsittelyssä. valko toivotettiin tervetulleeksi Euroneesta foorumin perustajäsenenä. Me tarvitsemme sekä viranomaisten että kansaisyhteiskunnan sitoumusta toimiin tilanteen parantamiseksi. Ja meidän täytyy myöskin pohtia ylipäänsä tapaa hyväksyä kirse päätöslauselmia. Itäinen kumppanuus ja Euronest ovat hyviä keskustelufoorumeita. Uskon, että nyt on Azerbaidžanin suunnalta puhaltamassa uusia tuulia. Halua löytyy poliittiseen vuoropuheluun kesäkuussa. Kesäkuun kokousta pitäisi käyttää tilaisuutena ottaa esiin ihmisoikeuskysymyksiä ja myöskin samalla pitäisi luoda johdonmukaisempaa vuoropuhelua tuon maan kanssa. Kiitokset ja sitten seuraavana Green Watson ALDE-ryhmän nimissä. Puhemies, haluaisin ehdottaa, että kun Azerbaijan tunnettiin aseriaksi, kuten Georgia ja Armenia, niin Euroopan, silloin Euroopan kansalaisten huolestuminen demokraattisista standardeista siellä olisi korkeampi, mutta minun ryhmäni ei ole samaa mieltä Vigendin kanssa. Tiedotusvälineet eivät siellä ole vapaat, vaalit eivät ole vapaat ja ihmiset kokevat joskus väkivaltaista käytöstä viranomaisten taholta. Rauhanomaiset mielenosoitukset viime viikkoina ovat saaneet kohdakseen samanlaista sortoa, joka on enemminkin tyypillistä arabimaille kuin Euroopan maille. Tämän maan jatko jatkuva osallistuminen Euroopan naapuruuspolitiikkaan on asetettava ehdolliseksi eh, ja ehtona on oltava demokraattiset uudistukset eikä niinkään se, että tarjoaako se öljyä Nabukko-putkelle. Hautala Seuraavaksi Hautala vihreistä. Thank you, president. Kiitos puhemies. Demokratia, ihmisoikeuksien eh, ja eh, oikeusvaltion kunnioittaminen ovat tärkeä osa sitä sitten sopimusta, josta nyt neuvotellaan Azerbaidsanin ja unionin kesken. On mahdotonta nähdä, että ilman näiden periaatteiden kunnioitusta Azerbaidsanilla voisi olla yhteinen tulevaisuus eurooppalaisten kumppaniensa kanssa. Haluaisin sanoa myös kollegoille, jotka sanoivat, että meidän täytyy olla hyvin selkeitä kun me puhumme kumppaneittemme kanssa itäisissä kumppanuusmaissa, meidän ei tulisi uskoa, että tässä pääsemme eteenpäin vain sillä, että heristämme sormea valko -Venäjälle. Ei vaan Azerbaidžanissa ja muissa maissa on kaikennäköisiä ongelmia ja toivon, että ihmisoikeusalivaliokunnan tuleva tutkimus antaa jonkinnäköistä ohjetta siitä, millä tavalla näiden maiden kanssa pitäisi puhua ihmisoikeuksista. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Paska. Predseda, vážený pán komisár, Kiitos puhemies. Komission jäsen. Azerbaidžan on Euroopan unionin maa. Se on yksi Euronestin perustajavaltioita. Siksi se on voinut hyötyä suosituimuskohtelusta. Tällä maalla on näin suotuisa statusa. Ja koska se on sopimuksia Euroopan unionin kanssa, se on näiden sopimusten myötä sitoutunut demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen. Ja nämä ovat edellytyksiäkin yhteistyölle. Joten emme voi kerta kaikkien hyväksyä sitä, että maassa pidetään ihmisoikeusaktivisteja, lehtimiehiä, estetään rauhanomaisia mielenosoituksia ja myöskin ryhdytään fyysisen väkivaltaan ja sortotoimiin ihmisiä vastaan, jotka ovat eri mieltä. Vetoisin rouva Ashtonin, jotta hän painostaisi Azerbaidžanin hallitusta ja tekisi sille selväksi, miten huolissamme me olemme demokratian tukahduttamistoimista maassa. Mitä tähän päätösasematekstiin tulee? Minun uskoakseni komission pitäisi antaa korkeudustajalle mandaatti toimia asian pohjalta. Puhemies, hyvä komissaari, on jokseenkin irvokasta, että täällä Euronest yhteistyö

Thank you. Kiitos. Ja sitten menettely ilman puheluetteloa. Näen, että herra Keli tuolla nostaa kätensä. Herra Keli. Floor uh, thank you, Mr. President. I think the situation Azerbaijan is... Uh, Kiitos puhemies. Azerbaidžanin tilanne on suuri pettymys. Maa oli edistynyt poliittisten oikeuksien suhteen sen jälkeen, kun neuvostoita hajosi. Mutta nyt on liian paljon esimerkkejä siitä, kuinka vapautta lehdistön vapautta, ilmaisun vapautta on loukattu, demokratian periaatteita on loukattu, vankeja on kidutettu, oikeusjuttuja on järjestetty, joiden perukeiksi on laittomasti kerätty tai tekaistu todistusaineista ja niin poispäin. Meidän pitää ryhtyä vuoropuheluun. minä olen lähempänä herra Watsonin ajattelukantaa kuin mitään muuta. Meidän on myöskin tiukkoina asiassa. Mikäli nyt ollaan kovin lempeitä, niin silloin

siltä sen varalta, että itäisessä kumppanissa tapahtui niin kuin Pohjois-Afrikassa. Oppositio, oppositiota on sorrettu ja raunamaiset mielenosoitukset on tukahdutettu. Tässä voidaan verrata Pohjois-Afrikkaa entisiin neuvostovaltoihin. Ja tämä kaikki ilmenee tästä asiakirjasta. Joissakin kohdin esitetty kritiikki voisi olla hieman selkeämpääkin, tiukempaakin sanamuoto, joka koskee ihmisoikeustilanteen huonontumista tai sitä, että useammin on tapahtunut onnettomuuksia, niin pitäisi, pitäisi mainita, että viime aikoina erityisen tapahtunut näin. Kyse ei ole viime vuosien yleisestä kehityksestä. Päinvastoin, ennen viime kevään tai tämän kevään tapahtumia maissa ei tapahtunut eristystä. Ihmisoikeusjärjestön Human Rights Watchin turvallisuudenkin kannalta verrattuna Kiinaan, Irakian, Saudi-Arabian, Uzbekistaniin ja niin poispäin. Azerbaidžan näyttää paremmalta tämän, mutta minun mielestäni hieman tasapainoisempi. We'll give the floor. Kiitoksia sitten Dansila. Kiitoksia puhemies. Azerbaijan on aktiivinen kumppani eh, EUn kanssa Euroopan naapuruuspolitiikassa ja itäisessä kumppanuudessa ja myöskin se on perustajajäsen Euronestessa. Sen on noudatettava sitoumuksia EUta kohtaan, kunnioitettava demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, kuten myös perusvapauksia, jotka ihmisoikeuksien yleissopimus takaa ja muut kansainväliset sopimukset, joissa Azerbaijan on osapuolena Maailmanlaajuisesti tunnustettu demokratia ei voi toimia, jos sen kansalaiset eivät voi rauhanomaisesti eh, kertoa kantaansa, erityisesti nuoret. Ei ole luonnollista, että eh, eivät voi osallistua eh, esimerkiksi ehm, kokeisiin vain koska heillä on eri mielipide kuin poliittisilla johtajillaan. Lehdistöllä pitäisi olla mahdollisuus vapaasti kertoa mielipiteensä. Nyt sensuuri on, haittaa kommunikointia Euroopan ja Azerbaidžanin välillä internetissä. Mr. Paletskis. Ja viimeisenä Paletskis. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitos, uh, puhemies. Azerbaidžanilla on kahdet kasvot. Yhdeltä, yhtäältä Azerbaidžan on uh, kasvava ekonomia, sillä on valtavat määrät öljyä ja se on päässyt eteenpäin Euroopan unionin kanssa assosiaatiosopimuksesta. Se osallistuu Euronest kokoukseen ja niin edelleen. Mutta toiset kasvot on sitten ihan muuta pidätyksiä, ihmisten sortamista, lehdistönvapauden rajoittamista ja muita, mitä täällä on kuvattu. Viranomaisten Bakussa pitäisi nyt todellakin nostaa kätensä ylös ja kuunnella kansansa, koska ei voi olla kahdet kasvot. Euroopan unionilla on monia välineitä, joilla toimia. Euroopan unionin on tehtävä positiivinen päätös. Kiitos. Ja sitten eh, komission jäsen Andor. Eh, thank you, President, eh, honorable members. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kehitys ja Azerbaidžanissa, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja perusdemokratiaan on suuri huolenaihe meille kaikille. Viime vuosina olemme nähneet yhä enemmän rajoituksia tällä alalla. Parlamentin vaalit 7. marraskuuta 2010 ei edistänyt riittävästi maata ja vielä on Azerbaidžanin tehtävä paljon täyttäkseen EUn ja Etyjin sillä asettamat vaatimukset. Ensinnäkin lehdistön vapaus. Lehdistön monimuotoisuus on hyvin vähäistä. Lisäksi on ilmoitettu, että lehdistön edustajia vainostetaan, vainotaan. Ja monet tällaiset kysymykset ovat vielä huolenaiheena. Kokoontumisen vapaus on toinen ongelma, joka huolestuttaa minua suuresti. Viime kuukausina viranomaiset ovat ryhtyneet moniin vakaviin toimiin, kun on ollut kyse mielenosoituksista, jotka jotka syntyivät arabikevään takia. Ja näiden mielenosoittajien pidättäminen on todella valitettava kysymys. Euroopan unionin vastuulla on välittää selkeä viesti demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen suhteen. Tällaisen viestin Barroso itse lähetti, kun hän vieraili Bakussa tammikuussa, ja se on myöskin aina esityslistallamme tulevilla tapauksissa, tapaamisissa. Meillä on yhteistyötä Azerbaidžanin kanssa yhteistyösopimuksemme puitteissa. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat myös keskeinen aihe neuvotteluissamme uudesta assosiaatiosopimuksesta. Minä luotan Azerbaidžanin halukkuuteen keskustella näistä kysymyksistä luotan myös Euroopan parlamentin rooliin, kun se eh, kertoo demokraattisista arvoista kumppaneilleen Azerbaidžanissa, erityisesti EU-Azerbaidžan yhteistyökomiteassa. Kiitoksia. Kiitokset teille komission jäsen. Keskustelu Azerbaidžanista on päättynyt ja äänestys on heti seuraavan keskustelun jälkeen, joka koskeekin sitten Valko-Venäjää.